Edustaja Tomo. Niin pätkää, Madame Tomo. Ai, teillä ei ole äänestyskorttia. Onko näin? Très bien. Donc, lorsque, lorsque nous au vote électronique, kun käytämme koneäänestystä, kun ilmoitan koneäänestyksestä, niin voisitteko ilmoittaa minulle, millä tavalla äänestämme? Euh,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 Siis 10.45 10, piti aloittaa, nyt kello on 10.40. No, ehkäpä edustaja Toma ehtii hakemaan korttinsa. Oui, oui, on peut l'applaudir, parce que vraiment... Donc la séance est suspendue pendant 5 minutes. Keskeytämme kokouksen viideksi minuutiksi. rappel toi Barbara. Bonjour Paul.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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc euh, 10h45. No niin, kello on 10.45 ja edustaja Tomakin on paikalla, niin voimmepa jatkaa kokousta. Aloitamme äänestykset. Ensimmäisenä meillä on edustaja Sarvamaan mietintö Euroopan globalisaatiorahastosta Nokia varten. Testaamme koneäänestyslaitteita. Laittakaapa korttinne paikoillenne. Äänestys alkaa. J'attends 32 votes. Scrutin est clos. Il y a quand même un vote contre. Yksi vasta ääni. Mm-hmm. Amendement numéro 2, qui est pour? Qui est contre? Ään, ään puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. tarkastus neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. tarkastus kolme puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 14 raukeaa tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kokonaisuudessaan näin muutettuna koko teksti kone ja äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 30 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut edustaja Sarvamaalle. Seuraavana. Kyllä. Olbricht. Sur... Euh, Sitten Olbrichtin äh, lausunto koskien ähm, kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämistä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme. Koneäänestys alkaa. Tarkistus kaksi siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaan, 12 puolesta, 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 4 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten teksti kokonaisuudessaan koneäänestyksenä äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, kolme vastaan onnittelut sitten takavalmistelija Olbrechtille Seuraavaksi edustaja Depreen lausunto, joka koskee maahanmuuttoa ja Dublinin pöytäkirjaa. Meillä on tässä siis Depreen esittelemä lausuntoluonnos, joka koskee Dublinin asetuksen uudelleenlaatimista. Yksi ainoa tar- edustaja Montello on tehnyt yli 500 tarkistusta. Näin äh, tuli ennätys edelliseen kerroksen. Ehkäpä jonakin ker- jonallaan kerralla hän kertoo meille perustelee tämän toimintansa. Hän on tehnyt tarkistuksia myös osan, jota ei uudistuksessa ole muutettu. Sihteeristö kehottaa, että, että kaikista Montellin ehdottomista poistotarkistuksista äänestettäisiin yhtenä kokonaisuutena. Kuka haluaa ottaa tähän kantaa? Je vous en prie. Edustaja Zanni. Su questo episodio. Niin, tästä asiasta ensinnäkin haluaisin pahoitella kollegoiden puolesta, koska en ole tällaista käytännöstä yhtä mieltä. 15. helmikuuta oli erä, määräpäivä. Olen puhunut kollegan kanssa tästä ja olen varma, että tämän tyyppisiä äh, tapahtumia ei enää tule eteen. Nämä ovat aika turhia ja hankalia koko valiokunnalle, joten tämä on varmasti viimeinen kerta, kun tällä tavalla tehdään työtä. En ole tästä ollenkaan yhtä mieltä. pour euh, ramener Madame Montel à un comportement plus responsable. Niin, olisi todella syytä, että edustaja Montel käyttäytyisi kunnioittavammin, kunnioittavammin kollegoitaan kohtaan tuohon, koska tässä vaan tehdään pilkkaa parlamentin työstä. Haluaisin vain muistuttaa tästä yhtenä kokonaisuutena äänestämisestä, että meillä on oikeus artiklan 174 mukaan äänestettä yhtenä kokonaisuutena useista tarkistuksista, ellei joissakin kohdissa pyydetä erillistä äänestystä poliittisen ryhmän tai ainakin kolmen jäsenen taholta. Vaikka tällaista erillistä äänestystä pyydettäisiinkin, voisin pyytää sen jälkeen, kun tarkistus on hylätty, että voit äänestettäisiin yhtenä kokonaisuutena muita tarkistuksia, joiden tavoite on samankaltainen. En usko, että valiokuntaa haittaa se, että toimimme tällä tavalla ja äänestämme yhtenä kokonaisuutena. Artiklan 154 mukaan Tai no, eiköhän tämä ole nyt jo ratkaistukin ja edustaja Zanni meitä rohkaisi toimimaan tähän suuntaan, joten äänestämme yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäisenä tarkistukset 93-554, sivut 1-22 äänestysluettelossanne. Sopiko teille, hyvät kollegat, että hylkäämme kokonaisuudessaan nämä kaikki tarkistukset? Eli 22 ensimmäistä sivua äänestysluettelossa. Ketkä kannattavat sitä, että hylkäämme nämä tarkistukset? Voisitteko nostaa kädet ylös? Kiitoksia. Kuka kannattaa niiden säilyttämistä? Ei kukaan. Onko tyhjiä? Ei tyhjiä. Kiitän tästä yksimielisestä suhtautumisesta budjettivaliokunnassa tähän asiaan. Nyt äänestämme muista tarkistuksista. Osa niistä ovat edustajan Montelin tarkistuksia, mutta ne eivät ole samankaltaisia kuin nämä ensimmäiset. Meillä on nyt siis toinen. Jatkamme äänestystä 112 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 158 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seuraavana kompromissi kolme. Ehdotan, että käytämme koneäänestystä. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä 29 puolesta 2 vastaan. Sitten 398 puolesta vastaan tyhjä hylätty, niin 400 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 401 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi neljä. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 415 puolesta. Se onkin rauennut. Pahoittelen. Sitten 417. Neljäsataa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 420 myös, se oli, se oli identtinen. 11 ja 419 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 421, 422 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän raukeaa. Hetkinen. Tarkistus seitsemän puolesta. Kun kompromissi 6 hyväksyttiin, niin tämä ei raukea. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4, 5, 3 puolesta vastaan tarkistamme kone äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Amendement numéro 13, qui est pour 13 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Voisitteko nostaa kätenne kuunnella? Otetaanpa uusiksi 14 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 2013. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 532 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 534 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten ehdotan, että äänestämme yhtenä kokonaisuutena johdantasan kappaleet, nämä ovat edustaja Montelin tarkistuksia. Eli äänestämme nyt kaikista edustaja Montelin tarkistuksista sivut 25-26. Kuka kannattaa näitä tarkistuksia? Kuka vastustaa? Äänet, tyhjät äänet, hylätty. Ja nyt jatkamme Johdatosan kappaleesta tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 24 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 25 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 30 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 33 puolesta vastaan, vastaan tyhjä, hylätty 36 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 41 puolesta vastaan tyhjä, hylätty tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 46 puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yhdeksän raukeaa. Neljäkymmentä seitsemänkin raukeaa. Kolme edelleen raukeaa. 52. Siis tämä tarkistus kolme, siitä äänestämme. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 raukeaa, koska kolmonen meni läpi. 55, 58, 61, 63 identtiset puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 54 raukeaa. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 25 vastaan 5 sana puheenjohtaja. Onnittelut, onnittelut puheen, mm, esittelijälle. Nous avons maintenant à nous prononcer sur un... Seuraavaksi aiheena on siirtopyyntö. Se liittyy tuohon Sarvamaan mietintöön. Kyseessä on kahden miljoonan 641 miljoonan siirto, koneäänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Siirtopyyntö hyväksytty 19 puolesta yksi vastaan. Esittelee Tarandilla ei ole mitään siirtopyyntöjä esitettävänä, eikä edustaja Holmeirilläkään. Kysymys. Vain yksi kysymys, herra puheenjohtaja. Minä pyytäisin, että ehkä seuraavissa kokouksessa saisimme komissiolta tiedon, joka koskee Evan ja Iman rakennuksia, sillä meillä on rakennuksia, jotka on otettu käyttöön pitkällä tähtäyksellä. Mitä suunnitelmia komissiolla on, sillä Emaahan me emme halunnut hyväksyä, koska siinä ei ollut tällaista break up close lauseketta. Siinä tuli melkoinen kiista, koska otin myöskin esimerkiksi komitea, joka liittyy Lontooseen – ja nyt siinä sitten todellakin on City of London ikään kuin Iso-Britanniassa olisi mitään muuta paikkaa, mihin voisi tällainen virasto pystyttää, mutta nyt tämä tilanne on se, että vuoteen kaksi, meillä on vuoteen 2036 tuo rakenne käytössä, mikä on tällainen lauseke, joka liittyy tähän vuokrasopimukseen ja sen katkaisemiseen, joten onko tiedossa nyt seuraavaa uutta vuokraa ja on melkoista summista tämä koskee sekä epä- että emaa. Est-ce que ça ne pas en cause de Brexit et Eikö tämä kyseenalaista Brexitin sitten? <laughs> Donc de cela il sera question à l'occasion de la négociation du Brexit. No, tästä puhutaan sitten varmasti, kun Brexitistä neuvotellaan. Pystyykö komissio vastaamaan nyt? Ehkä ei. Mutta kysymys on ainakin esitetty ja odotamme komissiolta vastausta seuraavan kokoukseen. Selvä. Seuraavaksi annan puheenvuoron Edelgardner Savalille. Hän kertoo meille, mikä on tilanne kolmikantakokouksissa. Koskien EIPn rahoitusta Euroopan unionin ulkopuolella. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuten tiedätte, ja jotakin viikkoja sitten aloitimme kolmikanta neuvottelut, en enää muistakaan ihan tarkkaan kuinka kauan tästä on keskusteltu. Meillä on ollut jo kolme kolmikanta kokousta ja uskonpa, että eteenpäin päästään ihan hyvin vakaalla tahdilla ja olemme pääsemässä hyviin sopimuksiin. Alussa totesimme, että meillä on yhdeksän tärkeää asiaa, josta pitää neuvotella näiden kahden mietinnön osalta tietenkin sitten nämä kaikki kaikki, kaikkia tarkistuksia on katsottu, mutta, mutta on kuitenkin pudittu keskittymään kaiken tärkeimpiin teemoihin ja määrittelimme yhdeksän aihetta. Neljä niistä on jo saatu neuvoteltua ja esisopimus on, on jo koskien pk-yritysten politiikkaa, tasa-arvopolitiikkaa ja ilmastonmuutosta, joustavuutta ja ja käyttämättömien varojen siirtoja. Nämä neljä on melkein jo valmiina, niihin tarvitaan vielä lopullinen päätös. Sitten vielä kaksi aika merkittävää aihetta, varsinkin yksi niistä, jotka ovat melkein valmiita myös. Seuraavassa kolmikantakokouksessa voimme jo vahvistaa lopullisen sanamuodon. Yksi niistä koskee avoimuutta ja, ja raportointivelvollisuuksia. Olemme nyt neuvottelemassa kolmen teoimielimen kanssa niin, että voidaan varmistaa se, että Euroopan parlamentti säilyttää luottamuksellisuuden koskien tietoja, joita saamme ja niin edelleen. Mutta olemme jo neuvostolle ja komissiolle tehneet selväksi, että parlamentilla on omat sääntönsä ja lukusalinsa ja voimme äh, ottaa käyttöön kaikki tarpeelliset mekanismit niin, että voidaan varmistaa asiakirjojen luottamuksellisuus, mitä saattaisimme saada EIPltä ja kun me näin saamme tietoa näistä hankkeista ja siellä saattaa olla myös arkaluontoisia eh, liiketoimintatietoja ja taloustietoja. Kaikki toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että, että kyllä nämä tiedot on saatava välitettyä ja nyt on vain löydettäväksi konkreettinen tapa, jolla varmistetaan, että kaikki tämä sujuu asianmukaisesti. Sitten verotus Uskon, että tässä pääsemme ihan pian sopimukseen. Tiedämme jo, että neuvosto on työstänyt tekstiä meidän pyynnöstämme ja komission ehdotuksen pohjalta. Tämä on erittäin arkaluontoinen asia, mutta on myönnettävä, että puheenjohtajavaltion neuvosto tietystä vastahakoisuudesta huolimatta ovat olleet neuvottelussa hyvin avoimia ja ja ovat sitä mieltä, että kyllä tässä verokysymyksessä on päästävä eteenpäin, erityisesti mitä tulee verovälttelyyn, veropetoksiin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun ja näihin veropäätöksiin sekä tiettyjen maiden käyttämiseen välittäjinä, kun tarkoituksena on tehdä tällaisia rahoitusoperaatioita. Vielä viimeinen silaus tekstiltä puuttuu, mutta uskon, että pääsemme kyllä sopimukseen. Luultavasti tämä on veroalalla kaikkein tärkein sopimus, johon tähän mennessä olemme päässeet Euroopan unionin toimielimissä. Joten oikeastaan vain kolme aihealuetta on auki. Yksi niistä liittyy delegoituun säädökseen jota olemme pyytäneet liitteen neljä muuttamista varten. Siinähän viitataan tämän ulkoisen, EIPn ulkoisen mandaatin soveltamispolitiikkaan. Katsomme, kuinka voimme löytää tavan päivittää tuon liitteen avaamatta Pandoran lipasta, joka koskee koko Euroopan unionin ulkoista toimintaa ja mikä, luultavasti jos löydämme tavan toimia ilman delegatiosäädöksiä, niin pääsemme sopimukseen. Mutta tämä on vähän pienempi asia. Sitten nämä kaksi muuta tärkeää asiaa, jotka ovat vielä kesken. Ensinnäkin rahaston hallinnointi. Tehän tiedätte, että komissio ja parlamentti ovat ehdottaneet, että hallinta annettaisiin Euroopan komissiolle tehokkuuden ja taloudellisuuden takia ja siksikin kun komissio ja muutenkin hallinnoi muita rahastoja, eikä tässä näin ollen olisi mitään ongelmaa mutta jäsenvaltiot ehdottomasti kieltäytyvät tällaisesta äh, hallinnan siirtämistä komissiolle. Joten tämä on jo aika lailla lukossa koko asia. Olen kyllä todella yllättynyt siitä, mikä neuvoston asenne tässä asiassa on, koska kyllä tässä on ihan hyvin selvästi osoitettua komission asiakirjojen kautta, että näin säästäisimme rahaa. Komissio tekee tämän ilmaiseksi siinä mielessä, että, että tämä rahaston hallinnoinnin hoitaminen ei tuo sille mitään lisäkustannuksia, mutta sen sijaan pelle maksamme rahastojen hoi, hallinnoimisesta, hallinnoimisesta. Eli olemme ulkoistaneet toimen, joka voita, voidaan tehdä toimielimen sisällä. Ei tämä varmastikaan ole mitään parasta, parasta no, talouden hallintoa, vaikka säästäisimme vain yhden euron. Neuvosto puhuu niin paljon tehokkuudesta ja, ja tulos perusteista budjetoinnista ja tuhlaamisen välttämisestä, niin tämä olisi kyllä aika hyvä esimerkki. Ja vielä viimeinen asia, joka on vielä kesken ja joka on vaikea alusta asti, niin ovat nämä luvut, luvut ja enimmäismäärät koskien EIPen ulkoista mandaattia. Tehän tiedätte, että komissio ehdotti jo lisäystä, mutta parlamentti äänesti vielä isämmästä lisäyksestä – jotta voitaisiin kompensoida nuo ennakoinut kulut tietyissä itäisen naapurusmaan maissa, mutta neuvosto ei, ei pysty tässä liikahtamaan. Mehän tiedämme, miten neuvoston kanssa talousarviokeskustelut sujuvat ja tähän mennessä neuvostelu ei ole pystynyt liikahtamaan. Erityisesti huomioiden se, että neuvotteluiden keskellä saimme tämän mahtavan uutisen siitä, että yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt, että että koko tämä rahoituskehys poistettaisiin esityslistalla, joten tämä, tämä kyllä vielä vaikeuttaa lukuja koskeva keskustelu entisestään. Sitten kaksi, niin meillä oli pari kokousta, yksi torstaina ja sitten seuraava maanantaina, ja to, tuossa torstain kokouksessa pyysin, tai kysyin neuvostolta, olisiko se valmis no, harkitsemaan sellaista ratkaisua, että miten tämä nyt sanoisin, että ei tehtäisi vielä mitään lopullista päätöstä siitä, että lisätään vielä ulkoisen mandaattin määriä, vaan ehdollistetaan se jollakin tavalla sille, että on olemassa määrärahoja tulevien varainhoitovuosien aikana niin, että pääsisimme loppujen lopuksi samaan tavoitteeseen, mutta meidän ei taikka neuvoston ei tarvitsisi tehdä päätöstä välittömästi, vaan katsoisimme vuosi kerrallaan, onko määrärahoja käytettävässä otsakassa neljä, johon tämä takuu kuuluu, kuuluu, ja sitten voisimme sieltä äh, varast, tähän rahastoon näitä määrärahoja osoittaa. Totesimme, että tämä on hyvin alustava ehdotus, jota olisi testattava. Puheenjohtajavaltio voisi neuvostossa testata, olisiko sen kautta mahdollisuus päästä ratkaisun, joka olisi ehkä puolessa välissä, ei nyt ehkä lukujen suhteen, mutta ainakin aikataulun suhteen tällä hetkellä tilanne on se, että neuvosto perehtyy asian ja mikäli tähän ei myönteisesti vastata, niin sitten parlamentissa on pohdittava, miten, miten tämä asia voitaisiin teknisesti ja laillisesti ratkaista. No, oikeudellisen yksikön ja komission avustuksella komissiolla tässä tietenkin hyvin tärkeä rooli. Se pyrkii esittämään ehdotuksia, jotka vastaisivat sekä parlamentin että neuvoston tarpeita. Mutta kuten selitin neuvostolle, tämä on ei ole oikeastaan ikään poliittinen ehdotus, vaan sillä vaan tar- var- katsotaan, voisiko neuvostolla valmistella sen puolivälin ratkaisuun, kompromissiin. Toivon, että kun ensi viikolla neuvoston kanssa ja komission kanssa neuvottelemme, niin meillähän ei ole varsinaista kolmikata kokousta ennen kuin 35. kun meillä on Turkoosi viikko ja Strasbourgin viikko, joten 35. meillä on vasta varsinainen kokous, mutta sovimme, että epävirallisesti ainakin keskustelemme niin, että näemme, että voitaisiinko mennä eteenpäin ja saada sitten neuvottelut päätökseen 30. toukokuuta. Tässä taisi ollakin kaikki. Kiitoksia. Merci, madame Gardia Zabal. De... Kiitoksia edustaja Gardia Saval tästä esityksestä ja siitä, kun kerroitte, mitä kaikkea teette. Teette hyvin intensiivisesti innokkaasti tätä työtä ja olette mukana myös ähm, kolmikantakokouksissa koskien Euroopan kestävän kehityksen rahastoa. Olemme oikein tyytyväisiä, jos saadaan nämä niin sanotut nämä veroparatiisit siirtyä syrjään, eli nämä oikeudenkäyttöalueet, jotka mahdollistavat offshore-toiminnan ja verojen välttämisen, joten tämä on toki hyvin tärkeä asia. Kyllä Euroopan unionin pitää olla ihan rakoilematta tässä rintamassa Mainitsitte nämä delegoidut säädökset, siinä tuskin ole mitään sen kummempia ongelmia. Sitten rahastojen hallinnointi komission puolelta ei sijaan ihan ikään kuin neuvosto ei luottaisi komissioon. Meillähän on aivan sama ongelma tuossa kestävän kehityksen rahaston osalta. Olisi hyväkin, hyvä saadakin tietää, miten neuvosto oikein suhtautuu komission toimintakykyyn, koska kyllä tästä nyt herää enemmänkin kuin pieni epäilys. Mehän haluamme tähän tällaisen lausekkeen, jota voidaan sitten vuosien myötä sopeuttaa. Edustaja Depré. Uh, president. Uh, très brièvement, donc je fais uh, théoriquement puheenjohtaja aivan lyhyesti. Minähän olen teoreettisesti parlamentin valtuuskunnassa mukana, mutta valitettavasti en ole päässyt kuin yhteen kokoukseen itse mukaan noista kolmikantakokouksista, joten voin kyllä täysin ilmaista tukeni Ederille. Hän on erittäin älykkäästi ja päättävästi toiminut näissä neuvotteluissa. Meillä oli ihan pieni ongelma, mutta se koski oikeastaan vain menettelyä ja sitä, että kuinka voitaisiin lisätä näitä määriä määrien menettelyiden mukaan. E, kuulemista ei tehty muodollisesti oikein, mutta sisällön, sisällön puolelta olemme aivan yhtä mieltä hänen ehdotuksestaan ja näin ollen voimme tukea täysin hänen aloitettaan ja tuomme häntä neuvottelu, neuvotteluissa neuvoston kanssa. Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensin oikein sydämellisesti kiittää tästä sitoumuksesta. Ja todella, että leijonan tavoin hoidetaan tätä tehtävää. Mutta yhdestä asiasta en ole nyt ihan varma, argumentoimmeko oikein, kun sanomme, että jos komissio hoitaa nämä tehtävät, niin ne hoituvat ilmaiseksi. Tämä taattaisi olla väärinkäsitys. Komission virkamiehet maksavat myös. Eli kysymys kai kuuluu lähinnä, saadaanko nämä varat siksi, että annetaan tehtävä ulkopuolelle ja siitä syntyy tietty lasku, vai hoidetaanko kansallisten asiantuntijoiden tai komission virkamiesten kautta. Eli maksettavaa on joka tapauksessa, mutta kuka hoitaa tämän tehtävän tehokkaammin? Peut-être voulez-vous dire qu'il y a trop de Tarkoitatteko ehkä, että komissiossa on liikaa virkamiehiä? In der Tat meine ich das zwar. No olen kyllä sitäkin mieltä, mutta siihen en aikonut konkreettisesti lähteä. Mutta todellakin on niin, että jos ajatellaan esiriä, niin me sovimme, että tämä olisi EIPen hoidettava. Ja nyt jos puhutaan uudesta rahastosta, jonka rakenne on kuitenkin vähän samantyyppinen, niin eikö voitaisi silloinkin ajatella, että tämä annetaan pankille, ei peille eikä tämän maailmanpankille. Kelle tahansa, en minä sinänsä vastusta sitä, että komissio tämän hoitaa, mutta tämä perustelu, että komission työ toteutuu tässä ilmaiseksi, mielestäni väärä. Sisällöllisesti haluaisin myös lyhyesti viitata siihen, että tällainen takuurahasto mielestäni on, kun ajatellaan Afrikan investointeja, niin se on oikein hyvä ja järkevä väline, mutta pitäisi olla nyt tarkkana, että verrattuna Esiriin, joka toimii EU:ssa, niin tässä on pari parametreja, jotka pitäisi ottaa huomioon. Esirissä on ongelmana enemmän se, mistä saadaan yhdennettyä, mistä saadaan yhteisrahoitusta, mutta ei niinkään riski. Afrikasta taas löytyy kyllä sitä rahaa, mutta riski pitää ottaa aika suurena huomioon, jotta riskiarviointi voidaan kunnolla tehdä. Lopuksi on huolehdittava näistä kolmesta pilarista, jonka varaan Afrikan ja, ja EUn maiden osalta puhutaan. Kahta ja kolmosta ei saisi tässä unohtaa. On hyvin tärkeää, että paikan päällä luodaan kunnolliset puitteet, jotta voidaan investoida järkevästi. Ja ihan lopuksi. Tälläkin sairaalla pitäisi huolehtia laajalti avoimuudesta. Ja ajateltava sitä, miten saadaan vipuvaikutuksen kautta lisää investointia. Tämä pitäisi hoitaa hyvin avoimesti. Kiitos. Merci. Qui d'autre souhaite... Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Siinä tapauksessa pyydän, että Eider Garnia Saval vetäisi johtopäätökset tästä keskustelusta. Sí, gracias, presidente. Eh, kiitoksia preguntaba... Niin, kysyi sitä, onko nyt todellakin niin, että komission virkamiehet eivät maksa yhtään mitään, mutta Euroopan komissio jo aktiivisesti hallinnoi tätä ja sillä on joukkue, joka hoitaa tätä asiaa, mutta se, että lisättäisiin myöskin takurahaston äh, aktiivin hallinnointi merkitsi tietysti ehkä kustannusten lisännystä, mutta jos me maksamme Euroopan investointipankille hallinnosta ja tämä raha, jota voitaisiin säästää, se pysyisi rahastossa. Ja tämä on siis raha, jota voitaisiin käyttää, jota voitaisiin äh, moninkertaistaa, jotta voitaisiin rahoittaa myöskin investointeja ulkopuolella. Tämä on siis säästö, joka on nettosäästö ehdottomasti, ja tätä tapahtuu myöskin eh, eh, eh, tämän EKKRn takurahaston yhteydessä. Tästä me puhumme. Kysymys on siitä, kuka käynnistää ja kuka arvioi hankkeet, kuten esimerkiksi esri tapauksessa Sama koskee myös näitä ulkoista rahoitusta ja kysymys on Euroopan investointipankista se, joka, tämä liittyy sen toiminnan mandaattiin, joka voi arvioida näitä aktiivi, aktiiveja, jotka ovat tässä takurahastossa. Eh bien, nous allons devoir suspendre nos travaux. No niin, nyt meidän on keskeytettävä työmme tässä vaiheessa ja jatkamme kello 12, koska ohjelman mukaan meillä on yhteinen kokous kello 12 budjettivaliokunnan, DV-valiokunnan ja AFET-valiokunnan kanssa ja siellä keskustelemme kolmikanta kokouksien tilanteesta koskien Euroopan kestävän kehityksen rahastoa. Olen pahoillani, niin menemme vähän liian reppaastikin eteenpäin. Puheenjohtaja on aivan läkähtynyt tästä nopeasti toiminnasta, mutta se teille kuitenkin sopi, kun olitte niin selkeitä. Te itse edesautitte tätä, kun olitte niin selkeitä ja lyhyt sanaisia, joten nyt keskeytämme kokouksen kello 12 asti.